hyvä. Puolan viranomaiset ovat pyytäneet parlamentaarisen koskemattomuuden poistamista herra Dibnjev Jobron mukaan. Artiklan 6 kohta 2 mukaan tämä pyyntö esitetään oikeusasioiden valiokunnalle. Rouva kollega Lara Komi on pyytänyt, että hänen parlamentaarista koskemattomuuttaan suojeltaisiin samoin kuin